Guten Tag, ich eröffne unsere Sitzung und äh, Hyvää iltapäivää. Voimme käynnistää kokouksen esityslistaan ensin muutoksia. Eilen oli ensimmäinen trilogi Erasmus for All-aiheesta. Ja kerron hieman trilogista ennen kuin herra Martinez Martinez saa puheenvuoron. Jos tällainen muutosesityslistan teille käy, niin tehdään näin. Kukaan ei näytä vastustavan. Kohta kaksi. Pöytäkirjan hyväksyminen 18. joulukuuta kokouksesta. Jos on kommentteja, niin ne voi esittää tämän kokouksen loppuun mennessä. Sitten kohta kolme. Tulkkaus löytyy melkein kaikilta kieliltä tänään, muutama poikkeusta lukuun ottamatta. Sitten ilmoitusasiat. Ensimmäinen kolmatta kaksi sihteeristön jäsentä lähtee pois. Toinen näistä ei mene kovinkaan kauas, ainoastaan valiokuntan Ines Komese. Lämpimät kiitokset hänelle hyvin tehdystä työstä. Kaikki kollegat kiittävät ja lykkää pyttyn tulevaisuudessa. Ja sitten kuuden vuoden jälkeen. Rita Soares myöskin lähtee joukostamme. Alueiden komitean hän siirtyy. Hän toi tänne ihanaa portugalilaista ilmaa ja nyt hän siirtyy alueiden komiteaan, eli yhteydet häneen kyllä säilyvät. Ja hyvähän on, että meillä on hyviä linkkejä alueiden komiteankin päin. Kiitos lämpimästi ja kaikkea hyvää jatkossa myöskin, Rita. Ja ennen kuin annan kollegalle puheenvuoron, kerron hieman eilisestä trilogista. Koulutusohjelma oli aiheena. Esittelijät, varjoesittelijät. Kaikki varjoesittelijät eivät kuitenkaan olleet paikalla. Minä itse olin myöskin paikalla. Juli Andersen neuvoston työryhmän puheenjohtaja esitteli neuvoston mandaatin ensin ja painotti erityisesti sitä, kuinka tärkeänä hän pitää sitä, että tekstejä tulee yksinkertaistaa ja virtaviivaistaa. Tämän lisäksi esiin tuotiin se, että noin kolmannes valiokuntamme tarkistuksista voidaan melko helposti hyväksyä, ja se on jo hyvä asia ja totesimme omalta osaltamme, että mekin puhumme yksinkertaistamisen puolesta, mutta on mietittävä myöskin sitä, mitä asioita halutaan yksinkertaistaa. Ja tämän jälkeen sitten esiteltiin luettelo teknisluontoisia tarkistuksia, ja neuvottelutiimi oli hyväksynyt ne jo edellisenä päivänä. Tällaiset e, joko tai tai ja kysymykset, sellaiset, jotka siis sisällöllisesti eivät ole tärkeitä, mutta parantavat tekstin laatua. Sitten käytiin läpi artikloja, joiden osalta toimieltin näkemyksissä on pienehköjä eroja. Ja edistys oli näiden osalta hyvä. Seuraavat näiden kohtien osalta neuvoston tulee vielä kuitenkin nämä kohdat esittää oman työryhmäänsä. Ja varjo esittelijätkin olivat paikalla, näin me pystyimme oman kantamme esittämään. Artikla 15 valvonnan osalta Tulosten valvonnan osalta oli esillä myöskin artikla 17 ohjelmien saatavuus ja artikla 18 jäsenmaiden osallistuminen ja johdatusan kappale 29a, artikla 19 täydentävyys ja tässä sitten 24 johdotusan kappaleena kansalliset viranomaiset 22 ja kansalliset virastot 23 komission tehtäväkenttä, artikla 30 komiteamenettely 30 ohjelman laajuus ja kolme eurooppalainen lisäarvo. Varmasti muutama asia jätettiin ihan tietoisesti eilisestä pois. Sellainen kohta, jota pidämme tärkeänä, koska ajattelemme, että neuvoston tulisi vielä lähemmin niitä tarkastella. Mainitsin ne tässä. On hyvä, että ne tulevat mainituiksi. Ensinnäkin ohjelmakomitea. Totesimme, että se koskee kaikkia ja siksi on erittäin tärkeää, että se kokoontuu tietyssä kokoonpanossa. Kun nuorista on kyse, tarvitaan nuorten edustajia. Kun koulutuksesta puhutaan, tarvitaan koulutuksen asiantuntijoita ja niin edelleen. Ja ohjelmakomitean osalta myöskin olisi toivottavaa, että työmarkkina osapuolet ja kentällä toimivat tahot saataisiin mukaan tarkkailijan roolissa. Tämä oli yksi toiveistamme ja sitä myöskin taustaryhmät toivovat. Ja toimme tämän asian esiin. Neuvosto, komissio ymmärsivät, mihin pyrimme, mutta totesivat, että eh, tämä on asia, joka liittyy eh, työjärjestyksen ohjelmakomitean osalta. No, me sitten totesimme, että jos tätä ei työjärjestyksen mukaan oteta siellä, niin sitten sitä ei ole mukana. Mutta vastaus oli, että näin on ennenkin toimittu. Itse en kuitenkaan oikein luota tähän kaikkeen ja totesin, että olisi hyvä, jos neuvoston puolella voitaisiin miettiä, miten oikeudellisesti tämäkin asia voitaisiin hoitaa. Tämä oli meille tärkeä seikka ja siihen vielä tullaan palaamaan. Muuten ilmapiiri, neuvottelu ilmapiiri on oikein hyvä. Ihan asiallisesti neuvoteltiin ja asioita käsiteltiin ja uskon, että jatkoa seuraa nopeasti. 19.3. oli tarkoitus seuraavan kerran kokoontua. Ajattelin, että väli on vähän liian pitkä ja neuvosto eh, yrittää järjestää seuraavan kokouksen jo aikaisemmin. Me ainakin olisimme tähän halukkaita, jotta asioissa edettäisiin. Ja sihteeristön yhteydessä sitten neuvoston pääsihteeristön ja olisi hyvä, jos varjoesittelijät myöskin pitäisivät asian mielessä. Ehkäpä seuraavalla Strasbourgin kokouskerralla voidaan asiaan vielä palata. Silloin kaikki ovat koolla sillä puolitoista tuntia ei ole kovinkaan pitkä kokousaika, jos sisältökysymyksellä ryhdytään tarkastelemaan. Hyvä. Sitten eteenpäin. Seuraavana kohta neljä esityslistalla. Puhemiesten yhteisryhmän puheenjohtaja Mikel Angel Martinez Martinez on täällä ja hän kertoo meille hieman Euroopan historian taloa koskevasta hankkeesta. On hyvä, että pääsit tänne tänään paikalle kertomaan siitä, mikä on tämänhetkinen tilanne. Paleteli ja minä olemme mukana tässä yhteysryhmässä, joten näin edustuksemme on hyvä. Myös aikaisemmista kollegoista muutaman mukana Onesta ja herra Wörth. Asia kiinnostaa myös heitä ja he ovat mukana tässä hankkeessa. Tiimi on oikein hyvä mielestäni ja aika hyvin on asioissa edettykin, niin edettykin ja tästä lähemmin kertoo meille sitten Michelangelo. Ole hyvä. Muchas gracias. Eh. Kiitoksia. Hyvä Doris. Niin, tämä on suuri ilo tulla tähän valiokuntaan puhumaan tästä hankkeesta. Ja vieressäni on teidän hyvinkin tuntema Rovan Kalkes, joka on tämän työryhmän johtaja, joka tätä projektia vetää. Niin kuin puheenjohtaja sanoi jo monta kertaa, kuudes kerta itse asiassa nyt, kun tulen tähän valiokuntaan ja neljäs kerta tällä valio- vaalikaudella – meidän täytyy pitää mielessä, että joulukuusta 2008 saakka kulttuurisen valiokunta silloin hyväksyi tällaisen peruskäsitteen, jota sitten on työstetty asiantuntijaryhmässä, jossa on varina arvostettuja henkilöitä, historioitsijoita, historioitsijoita museoalan erikoisasiantuntijoita. Tämä on tässä se, että niin valiokunnan puheenjohtaja – kuten Rova Paljadelli, on, ovat tehneet tehokkaasti, innokkaasti työtä tässä hankkeessa. Siksi heitä todellakin pitää lämpimästi kiittää kiinnostuksesta, mutta myös tästä panoksesta tähän elävään hankkeeseen, koska kun aika etenee, sitä koko ajan luodaan ja sitten kun voidaan luottaa kahteen näin laadukkaaseen henkilöön tässä työryhmässä, joka projektia vetää, niin mielestäni tämä on ollut erittäin merkittävä seikka. Haluaisin täällä käyttää tämän ajan hyväkseni niin, että kerron, miten asiat ovat edenneet, vuoden aikana, koska viime kerralla, kun tapasimme, se oli 29. helmikuuta. Tällainen päivähän on vain joka neljäs vuosi. Silloin me viimeksi kokoonnuimme ja kerroimme silloinkin, mikä oli hankkeen tilanne silloin. mitä on sanottu? kerron, mitä, mitä tulee tähän rakennuspuoleen ja sitten myös puhun itse projektin sisällöstä. Mm. vierailijoista, tiedottamisesta, suunnittelusta, kokoelmista. Ja yksi asia, josta haluan teidän kanssanne puhua, joka liittyy tähän konferenssin, joka tarkoitus järjestää projektin tiimoilta, ja sitten haluan niistä jotenkin kommentteja budjetista. Sitten kun otetaan huomioon taloudellinen tilanne, niin tämä onkin ollut yksi kaikkein eri, eniten kiinnostunut herättänyt aihe. Mitä tulee sisältöpuoleen, täytyy sanoa, että tilaa pysyvälle kokoelmalle Eastman rakennuksesta. Varmasti kaikki tiedättekin, missä tämä rakennus on. Ihan tässä vieressä Leopold puistossa muutaman metrin päässä parlamentin rakennuksesta. Siellä py- pysyvä näyttely ja siellä on viisi ylempää kerrosta, jolloin kokoelma ja väliaikaiset näytöt on kahdessa alimmassa kerroksessa. Mm, työryhmä mm, siitä lähtien, kun, kun otettiin, tehtiin sopimus tehtiin 2011, niin eh, he ovat määritelleet tätä pysyvän kokoelman ja näyttelyn laatua. Sitä nyt on työstetty Taijan johdolla. On määritelty aikakausi, jonka pysyvä kokoelma kattaa valvontaa ja temaattiset aiheet tai alueet, jotka liittyvät tähän näyttelyyn. Sitten 2008 hyväksyttiin tämä äh, suunnitelma ja sitä on sitten, sitten kehitetty äh, historioitsijan avulla – Äh, kokousta on pidetty juuri näistä kysymyksistä. Nyt meidän pitää ottaa esille, että sen jälkeen kun otettiin vastaan näitä tarjousehdotuksia, niin olemme sen jälkeen ryhtyneet tähän yritysten valintaprosessiin, joka lopullisen äh, pysyvän kokoelman suunnittelee ja tekee. Tämä ehdotus on annettu puhemiestolle, sen se hyväksyi 22. lokakuuta viime vuonna. Tätä suunnitelmaa voidaan kuvata seuraavalla tavalla. Alkuperäisen suunnitelman mukaisesti 1900-luvun historia tulee olemaan ydinaluetta tässä kokoelmassa. Se, se on noin 75 prosenttia näyttelytilasta ja Erityistä huomiota kiinnotetaan Euroopan yhdentymiseen, jota alkoi tapahtua toisen maailmansodan jälkeen ja seurauksena tämän sodan tapahtumista. Ensimmäisellä ensimmäisessä kerroksessa pysyvää näyttelyä, siellä on vähiten neliömetrejä, samoin pieni osa toisesta kerroksesta pysyvää kokoelmaa, siellä käsitellä niitä tapahtumia, joita tapahtui aikaisemmilla vuosisadoilla, jotka on kuitenkin tärkeää ymmärtää, jotta ymmärtää viime vuosien tapahtumia. Ne on tällaisen, tavallaan näitä ennakkotapahtumia, joita ei pidä unohtaa, ja historioitsijat, tiedemiehet, tutkijat ovat pitäneet tätä merkittävinä. Me ajattelimme niin, että pitäisi kiinnittää todella huomio viime vuosisataan ja tähän vuosisataan, mutta on se kuitenkin totta, että asiantuntijat, tutkijat pitävät erittäin tärkeänä sitä, että, pitää, että jotta voidaan ymmärtää viime vuosisadan tapahtumat, pitää olla selkeä kuva myös joistakin muista viitekohdista aikaisemmassa historiassa. Toinen näyttelykerros keskittyy ennen kaikkea maailmansotiin, ensimmäisenä toiseen maailmansotaan ja sitten kolmannessa kerroksessa näyttelyssä käsitellään Euroopan poliittista historiaa, jota sitten täydetään taloudellisiin, sosiaalisiin, kulttuurisiin, henkilökohtaisiin kohtaisin seikoin. Ja sitten kerroksessa käsitellään vuodesta 1945 ajanjaksoa tähän päivään saakka. Puhutaan integraatiosta Euroopassa. Otetaan huomioon laajemmin Euroopan historian mukaan lukien muutokset, joita on tapahtunut eri Euroopan alueilla, jotka alun perin eivät kuuluneet edes tähän yhdentymisprojekti, joka johti EU-hun. Sitten viides kerros on varsin erilainen, mutta se on varsin vuorovaikutuksellinen alue. Siellä voidaan myös keskustella tämänhetkisistä haasteista ja tulevaisuuden haasteista myös. Sen jälkeen kun neuvosto, äh, puhemies hyväks, puhemies hyväksyi tämän, tämä Tutkijaryhmä on pyrkinyt löytämään keinoja, millä voidaan kertoa tätä historiaa pysyvässä kokoelmassa. Valintaprosessin jälkeen tästä sitten saadaan aikaan varsinainen näyttely ja meillä on takeet siitä, että tämä työryhmä, joka asiat vie eteenpäin, Tajen johdolla, johdolla Se on antanut meille ihan todella paljon todisteta siitä, että kykyä ja taitoa löytyy, koska on totta, että tämä projekti on erittäin vaikea, monimutkainen hanke. Jotkut meistä, joilla on ollut onni tutustua läheisesti tähän Euroopan historian talon historiaan, esimerkiksi Saksassa, Bonnissa tai, tai Leipzigissä on tämän tyyppisiä museoita, niin Ja kun tähän sitten vielä lisätään, että on 27 jäsenvaltiota, niin niiden pitää ottaa huomioon. Ja kun otetaan huomioon myös mielenkiinto jota muutkin toimet osoittavat asiaa kohtaan. Minä olen tavannut enemmän Venäjän ja Turkin lähettiläitä kuin mitään muuta lähettilästä meidän omista maistani, koska molempia huolestuttaa kovasti se, minkälainen visio annamme Euroopasta. Ja siitä, mikä rooli Neuvostoliitolla, Venäjällä, Turkilla ottamani aikaan on ollut koko tähän Euroopan prosessiin. Ja tietysti ei voida toimia tällaisessa kuplassa ja unohtaa sitä, mitä muita ratkaisevan tärkeitä toimijoita on ollut, ratkaisevan tärkeitä toimijoita. Myös muita toimijoita on vaikuttanut tähän Euroopan yhdistymishistoriaankin. Sitten kun puhutaan tästä kokoelmasta, sen kokoonpanosta, me yrit... se, mitä yritän tässä saada aikaan, niin sekin on varsinainen haaste. Pitäisi saada aikaan tärkeä museologinen Kokoelma lähtien liikkeelle tavallaan tyhjästä. Ja tältä kannalta katsottuna tämä akateeminen työryhmä on laatinut tällaisen kokoelmapolitiikansa, määritellään tärkeitä kriteerejä, minkä pohjalta sitten hankitaan tai pyydetään lainaksi tai lahjoitetaan esineitä liittyen tähän asiaan se täytyy täyttää tietyt vaatimukset, että voidaan saada aikaan kunnollinen kokoelma. Tarvitaan selkeä järjestelmä, jolla hallinnoidaan koko kokoelmaa. Tarvitaan sopiva tila, jotta voidaan äh, panna esille kunnolla näitä esitetä ja suojata niitä ammattimaisesti. Joulukuussa viime vuonna, pari kuukautta sitten, otettiin tärkeä askel eteenpäin Silloin lähtien varsin relevantista asiasta liikkeelle, nimittäin se on tavallaan meidän käyntikorttimme, nimittäin eri toimielimet, EU-ssa neuvostoparlamentti, komissio, sopivat siitä, että Nobelin palkinto – tulee löytymään nettisivuilta tai tämän palkinto löytyy nettisivulta, lisätalouden nettisivulta. Tämä herätti suuta huomiota. Siinä, siis tämä Nobel-mitali ja dip, to, diplomi olivat esillä ja nyt olemme saaneet varsin paljon yhteydenottoja tiedotusvälineistä, jotka aikaisemmin eivät olleet edes tienneet tällaisesta hankkeesta, historian talon hankkeesta. Ja nyt meillä onkin sitten ollut tilaisuus selittää tästä kysymyksestä heille. Nyt on kerätty jo yli 70 esiin, jotka liittyvät tähän Oslon juhlaisen tapahtuman niin, että historian talo voi sitten dokumentoida kaikki tapahtumat, jotka liittyvät Nobelin rauhanpalkintoon, ei vain siihen, minkä me nyt tässä saimme, vaan pitää myös muihin rauhanpalkintoihin, jotka saattavat liittyä viimeaikaiseen historiaan Euroopan mantereella. Tämä on tällainen pilottihanke, joka on selkeästi osoittanut merkityksensä ja pyritään siis säilyttämään ja asettamaan esille historiaan liittyviä todisteita ja esineitä. Niin on pari asiaa, niin kuin sanoin, josta pitää puhua, nimittäin tutkimusta viime vuonna tämä akateeminen työryhmä toteutui tehtiin ensimmäisiä tutkimuksia mahdollisista vierailijoista, että voitaisiin arvioida tietoja, mielenkiintoa, jota suurella yleisöllä saattaisi olla, jotta voitaisiin sitten houkutella todellakin vierailijoita jatkossa paikalle ja jotta voitaisiin sopeuttaa näyttelyä niihin realiteetteihin, joita voidaan todeta näissä tutkimuksissa tai niiden pohjalta. Pitää ottaa huomioon ennen kaikkea me, jotka vierailemme monissa museoissa, niin meil, meidän museomme on aivan oma erikoislaatunsa suhteessa muihin. Mikä tahansa muu museo, joka avataan, niin ensimmäinen huonaihe aina on, miten saadaan houkuteltua ihmisiä paikalle. Meillä taas on sellainen etuoikeus, että heti tulee miljoon, miljoona jonottajaa tai ainakin mahdollista vierailijaa, koska kaikki ryhmät, jotka meitä, vieraile, meitä täällä vierailevat, tietenkin saavat ohjelmaansa mukaan vierailun Euroopan historian talossa. Mm, mielenkiintoista tietää, että on tällainen tiedotustyöryhmä myös. Samoin parlamentin hallinto on ollut mukana yleisessä tiedottamistyössä ja mielestäni tämä auttaa että myös. Sitten lopettaisin yhteen kohtaan, joka on hiukan tällainen arkaluontoisempi, jonka otan nyt varsin varovasti esille, mutta pakko se nyt on kuitenkin esittää. Nimittäin 9. toukokuuta tänä vuonna puhemiehistö, puhemiehen johdolla tai, tai viime vuonna sanoi, että kannattaisi järjestää tällainen suuri konferenssi, jossa on mukana erilaisia henkilöitä museomaailmasta, historian alalta, humanisteja, jotta sitten tavallaan voitaisiin esittää, tiedottaa laajemmin tästä koko hankkeesta. Me olemme työstäneet tätä ideaa ja eri tahot, jotka liittyvät tähän hankkeeseen, tieteellinen komitea, su- öö, meisenaattiryhmä tavallaan ja jotkut meistä muistakin, olemme voineet todeta, että tämä suuri konferenssi voi olla varsin hyödyllinen, mutta siihen saattaa kyllä liittyä tiettyjä ongelmiakin. Ennen kaikkea, jos sitä ei järjestä tämä sama työryhmä, joka projektia on tähän mennessä vienyt eteenpäin, en peittele teiltä sitä, että museohistorian maailmassa on monenlaisia erilaisia mielipiteitä. Samoin on paljon tästä mustasukkaista kateuttakin ja sitten kaikenlaista kritiikkiä, joten olisi varsin vaarallista, jos tämä suuri liikkeelle lähtökonferenssi tulisikin tällaiseksi koko projektin sabotaasiyritykseksi ja esittäisi valtavasti kritiikkiä puolelta ja toiselta. Sitten tuli tällainen niin kuin aamunruskon ö, rukousnauha. En tiedä, miten tämä nyt voisi tulkata tämä vaan sanonta, mutta ei kannata mainostaa näin mielenkiintoista hanketta, jos siitä tuleekin varsinainen skandaali, koska silloin emme voita mitään eri tiedotusvälineet ovat mukana. Jotkut taas vastustavat tätä hanketta, koska vastustavat Eurooppaa ja kaikki, joka Eurooppaan liittyy. Ja toiset taas vastustavat sen takia, että parlamentti tähän aloitteeseen on ryhtynyt, ja, mutta onneksi pystymme kuitenkin vakuuttamaan komission siitä, että sekin osallistuu tähän ylläpitoon huomattavalla tavalla. Joka tapauksessa pitää sanoa, että konferenssien päivämäärä on vielä hiukan avoin. Mm, ehkä sitä on parempi lykätä mahdollisimman paljon, jotta oltaisiin siinä vaiheessa, kun projekti on jo varsin konkreettisella pohjalla. Sitten vielä lopuksi sellainen asia, että budjetti on kohtuullisella tavalla myös edennyt ja puhemiestä hyväksyi syyskuussa 2011 6,4 miljoonan budjetin. Ja, ja puhemiestohan päätti yhdessä budjettivaliokunnan kanssa, sehän määrää kovasti aina, niin sen sijaan, että avattaisiin vuonna 2014 tämä museo, niin se avataan vasta 2015 vuoden lopusta, ehkä 2016 vuoden alussa niin, että kaikki summat, jotka on määrätty tälle hankkeelle, voidaan pidentää ajassa ja silloin vähennetään osuutta per budjettivuosi. Tämän halusin teille sanoa ja haluaisin vielä kiittää teidän huomiostanne ja toistaisin, että olen tietenkin valmis kuuntelemaan teitä ja vastaamaan kysymyksiin tai kommentteihin, joita teillä saattaa olla. Kiitos. Gracias, Miguel. Kiitoksia, Miguel. Ich habe zwei Wortmeldungen. Monsieur Cavada. Ensiksi jäsen Cavada oli puheenvuoro. Merci. Euh. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitos myös Mikelille näistä uutisista liittyen tähän hankkeeseen. Haluaisin selventää paria asiaa liittyen tähän esittämääsi. Ensiksi haluan sanoa selväksi, että Eurooppa ansaitsee tällaisen ää, äh, muisto, ää, äh, paikan tai muiston, sellaisen yhteisen muiston, jolla ei ole vielä tällaista fyysistä, konkreettista ikään kuin paikkaa, jossa sitä esitetään. Ja tämän museon äh, on erittäin tervetullut. Ja haluaisin sanoa myöskin, että en aivan ymmärrä tätä polemiikkia, joka liittyy siihen, että parlamentti ei olisi se toimielin, joka tätä viesi eteenpäin, vaan totta kai näin on. Me koostumme jäsenistä, jotka jäsenvaltion, jäsenvaltioiden kansalaiset ovat valinneet, joten tämä on se oikea paikka, joka, jonka pitää tätä viedä eteenpäin. Ja Eurooppa todellakin ansaitsee tällaisen monumentin, jossa tuodaan esille sen menneisyyttä muistoja. Ja jo tähän liittyy varmasti vaikeuksia, mutta haluaisin kuitenkin tehdä tämän selväksi laajemmissakin piireissä tähän liittyy näitä taloudellisia ongelmia tietysti ja kaikkia muita hieman arkaluontoisia poliittisia vaikeuksia, mutta tällaisia vaikeuksiahan on aina, kun on kyse tällaisista hankkeista, historiallisista hankkeista. Tähän aina liittyy, että kiistaa, ei sitä pidä pelästyä tai pelätä tai mitenkään vältellä. Tämä on se ensimmäinen asia, jota halusin sanoa. Sitten haluaisin myöskin, että ryhmän puheenjohtajat, jotka muodostavat tämän parlamentin johdon ikään kuin, voisivat toimia siten, että tässä toimittaisiin tämän Euroopan historiallisen talon, historian talon eduksi tai sen edistämiseksi. Ja me olemme myöskin näiden historiatapahtumien lapsia ikään kuin, ja meidän pitää auttaa tämän monumentin talon rakentamis- rakentamishanketta. Eikä meidän pitää todella tukea tätä hanketta vankasti. Hyvä Mikel, Euroopan historian eh, talon rakentaminen on rohkea veto tämän sota, joka säilyy vuosisatoja meidän ihmistemme, kansalaistemme muistoissa. Ja meidän ei kuitenkaan tämän edessä pidä olla pelokkaita. Ja meidän on, meidän historian asiantuntijat ovat tarpeeksi tietoisia ja järkeviä ja tietäviä. Ja osaavat kyllä, tai nämä asiat liittyvät niihin asioihin, mistä me tulemme, meidän alku- tai lähtökohdista. Ja nyt se ja tällaista, mitä, mitä tapahtuu, ajatellaan mitä tapahtuu eri jäsenvaltioissa tällä hetkellä. En nyt halua tässä mainita mitään maita ja tapahtumia, jotta en loukkaa ketään, mutta meillä on kaikkia, kaikilla omat vaikeutemme ja haluaisin muistuttaa er, eräästä asiasta, joka on vaaraksi tulevaisuudelle ja joka osoittaa hyvin sen, äh, mistä tässä Nobelin rauhanpalkinnossakin oli kyse. Eli voidaan sanoa, että kiitos 60 vuodesta, mutta ei kuitenkaan pidä jättää mutta tulevaa. Ja näin on sanottu, että ihmiset, jotka eivät tunne historiaansa, niin ovat ikään kuin alttiita tulevaisuuden heilahduksille. Ja olen aivan samaa mieltä, koska vaara ei ole oho, vaara on olemassa edelleenkin. Jopa rauhassa on omat vaaransa ja riskinsä. Ja toivon, että tämä talo Euroopan historian talo olisi sellainen, jossa olisi myös kuvia ja patsaita e, Euroopan e, merkki tai merkittävistä henkilöistä, ihmisistä, jotka ovat kärsineet tyrannivallasta ja jotka ovat tuoneet tuo, toivoa tälle maanosalle, esimerkiksi natsien kärsimysten uhrit ja puhun myös tyranniasta Neuvostoliiton vallan alla. Eli siellä on sellaisia valtioita, jotka ovat syntyneet Neuvostoliiton alueelta, jotka ovat nyt osa meidän yhteisöämme. Ja en nyt puhu tästä ainoastaan ideologisesta näkökulmasta. Haluaisin, että otettaisiin, hyödyt, hyödytettäisiin sellaisten ihmisten elämänkertoja, joita me emme tunne. Näitä on olemassa Saksassa ja muissa. Gushi Fashman esimerkiksi Bratislavasta on sellainen, Joel Brandt Budapestista voisi olla yksi ja tietysti Raul Wallenberg myöskin. Ja on paljon muitakin tällaisia merkittäviä henkilöitä. Ja nämä naiset ja miehet, jotka ovat 1900-luvun merkittäviä henkilöitä, jotka ovat olleet vastarinnassa ja jotka ovat sitten pystyneet vaikuttamaan rauhan rakentamiseen. Olisi hyvä, että kun mennään tähän museon, historian taloon, niin että nämä henkilöt ja heidän elämäntyönsä näkyisi tässä museossa. Nämä ihmiset ovat uhranneet henkensä, jotta me pääsisimme, saavuttaisimme rauhan. Kiitoksia. Merci Jean-Marie. Thank you. Kiitos. Yleisesti ottaen voin tukea sitä lähestymistapaa, että tässä ei tarvita ainoastaan kansallista ää, eh, muistopaikkaa, vaan eurooppalaista sellaista, ja näin ollen on katettava hyvin eurooppalainen historia. Eli yksityiskohdista ei lähdetä liikkeelle, vaan ää, eh, nähdään tällainen ää, eh, historian laaja kokonaisuus ja moninaisuus. Ja kun keskusteltiin tämän historian talon asiasta konseptina jo silloin totesin, että on tärkeää, että huomioimme olemassa olevat unionin museot. Esimerkiksi Rikassa on tämän tyyppinen miehitysmuseo ja muitakin vastaavia on. Tarvitaan yhteistyötä ja tehdään selväksi se, että kyseessä on todellakin talo Euroopan kansalaisille, mutta eh, että ihmiset saavat tiedon siitä, että tämän tyyppisiä paikkoja löytyy muualtakin. Ja sitten eräs tärkeä seikka, budjettikysymykset. MFF on nyt saatu aikaan ja hallinnollisia kustannuksia on alennettu. En tiedä, onko puhemiehistön kokouksessa jo ollut esillä tämä asia, vaikuttaako tämä mahdollisesti myöskin historian talon budjettiin, vai onko ihan selvää, että mitään budjettivaikutuksia siihen tällä päätöksellä, huippukokouksen päätöksellä ei olisi? Muito obrigado, senhora presidente. Um um dos meus... Kiitoksia puheenjohtaja. Yksi historian professori yleensä sanoi, että kun ajattelemme eri strategioita historiassa, ensimmäinen, joka pitää muistaa, on, että henkilöt, jotka tekivät näitä asioita, eivät tietäneet samaa olivat aina yhtä älykkäitä kuin mekin. Meidän pitäisi siis välttää, että me ole arrogantteja ylimielisiä, eikä pidä ajatella, että sama voisi tapahtua uudestaankin, koska aikanaan oli järjestelmä voimassa sitten. Sitten on tapahtunut muita vastaavia. Sitten kuka olisi voinut luulla, että suuret poliitikot, diplomaatit, yritysjohtajat ja puuttuneen edustajat olisivat tienneet aikaisemmin vähemmän kuin me. Meidän siis pitää hiukan tässä nöyrtyä. Tietenkin museot eivät koskaan ole täysin neutraaleja, eivät ne koskaan kerro täydellistä historiaa. Ja nyt haluaisin, että tämä on sellainen lähtökohta. Ehkä me voisimme toimia niin, että järjestämme suuren konferenssin, suuren vä- väliaikaisen näyttelyn ja mm, todellakin museo pitäisi tällaisen suuren näyttelyn ja erityisesti pitäisi keskittyä ensimmäiseen maailmansotaan, mitä kaikkea tähän sotaan liittyy. Me olemme puhuneet paljon tästä toista maailmansodasta eurokriisin aikana on otettu montakin kertaa esille menneisyys ja on puhuttu paljon ensimmäisestä maailmansodasta, joten heti kun sen jälkeen kun museo avataan, tämä on tulee olemaan erittäin tärkeä hetki union oli 2014. Ehkä silloin voitaisiin järjestää jonkinlainen symposio symposium, eh, jotta voitaisiin käsitellä ensimmäistä maailmansotaa, josta, joka tulee viettämään sitten satavuotispäiväänsä. Ja se oli alku tavallaan viime vuosina hirvittävällä tapahtumilla jatkossa. Me ehdottaisin tällaista näyttelyideaa tulevaisuuden varalta, väliaikaista näyttelyideaa, nimittäin käsiteltäisiin äh, aikaisempia tulevaisuuksia. Kaikki poliitikot, suuret kirjailijat ja niiden, jotka ajattelevat Euroopan tulevaa, tulevaisuutta, esimerkiksi Jules Verne ja muut, että otettaisiin nämäkin mukaan, heidän visionsa niin, että tavallaan tulisi esille, minkälaisena tulevaisuus näyttäytyi aikaisemmin ja hiukan historiallisen Rainer Koselikin mukaisesti. Siis pohdittaisiin tulevaisuuden näkymiä, joita ihmisillä on aikaisemmin ollut. Sitten konkreettinen ehdotus, miten me voimme liittää tämän kansallisiin ja kansainvälisiin museoihin. On sellaisia henkilöitä, joiden kanssa voisimme olla yhteydessä, jotta voisimme vaihtaa ajatuksia. Esimerkiksi Ellis Islandin mm, siirtolaismuseo olisi tällainen, jotta voisimme puhua myös maahanmuutosta. Tämähän on pitkälti eurooppalaista maahanmuuttoa ja se sitä kautta voisimme saada tietoa näistä suurista eurooppalaista kansanliikkeistä 1800- ja 1900-luvulla. Ja näin voitaisiin myös uudelleen käyttää omia näyttelyitä, joita sitten voitaisiin kierrättää näissä muissa museoissa vierailulla. Ja mielestäni nä- näistä voitaisiin ottaa vastaan lainoja ulkomaista museoista myös. Sitten tietysti kansallisiin museoihin voimme lainata. Kaikkihan eivät voi tulla tänne Brysseliin. But, uh... Miguel muss äh, in fünf Minuten. tulee kohta lähteä. Hän jo tässä vaiheessa mielellään vastaisi esitettyihin kysymyksiin. Ja äh, kollega äh, jatkaa sitten näissä sisältöpuolen kysymyksissä. Hän, hän tietää näistä näyttelyistä lähemmin. Mikkel, mutta ei enempää kuin viisi minuuttia. Ole hyvä. Siis, eh, Kiitoksia Doris. Minulla on todellakin lento tässä edessä mutta puheenjohtaja, tar- äh, johtaja varmasti vastaa jatkossa kysymyksiin. Niin se, mitä Jean-Marie sanoi, tietenkin Jean-Marie olin täysin samaa mieltä kaikesta siitä, mitä sinä sanoit. Sinun tukesi on todella meille arvokasta. Jokaisen tuki täällä parlamentissa on tärkeää ja arvokasta, mutta sellaiset ihmiset, joilla on sinun kaltaistasi uskottavuutta ja tavallaan vaikutusvaltaa mediamaailmassa, niin se on kyllä todella arvokas panos ja me tiedämme, että ja, ja kun puhutaan sitten siitä, että parlamentin täytyy ottaa tästä vastuussa, mutta tähän liittyy sellaisiakin syitä, että tämä on hanke, joka alkoi jo parikymmentä vuotta sitten ja sitten se epäonnistui jatkossa 15 vuoden ajan juuri sen takia, että oli liian monta kokkia keittiössä. Ja onneksi kuitenkin parlamentilla on kaikki edellytykset onnistua ja tähän mennessä se pystyy saamaan myös rahoitusta. Se mitä sanotaan on aivan oikein ja totta. Täytyy kuitenkin tietää, että Rova Malia Smith, joka johtaa Budapestin museota, johon viittasitkin, ja hän kuuluu tähän johtoryhmäämme, joten näin ollen me olemme hyvin tietoisia tästä. Sitten Rova Trupa. Haluaisin sanoa, että arvostamme myös olemme arvostaneet myös teidän tukeamme kovasti silloin, kun oli vähän hankalampaa ja tuulisempaa tässä kysymyksessä. Kaikkihan eivät välttämättä puhu täällä henkilökohtaisesti, vaan edustaen omia poliittisia ryhmiään ja Robert Rypel très facile et l'a soutenu le, le... Trypel on tukenut tätä hanketta aina ja hän on tullut, hän on tullut hyviä rakentavaa kritiikkiä myös. Niin mm, kuin herra Tavariski sanoi, pitää liittää tämä museo kaikkiin muihin olemassa oleviin museoihin, mutta pitää mennä paljon pidemmälle, koska ei tämä liity, liity vain museoihin. On välttämätöntä, että tämä museo on suorassa yhteydessä Eurooppa-taloihin, kulttuurikeskuksiin, yliopistoihin, museoihin ja kansalais Mm, tahoihin, jotka ovat osoittaneet jo mielenkiintoa hanketta kohtaan. Niin kuin herra Tavres sanoi, voitaisiin vaikka kautta saada ideoita väliaikaisena vastaan. Uskon, että niillä tulee olemaan juuri aivan erittäin merkittävä vaikutus näiden väliaikaisten näytelmien voidaan osoittaa monimuotoisuutta, moniarvoisuutta, joka ei ehkä välttämättä samalla tavalla löydy pysyvästä kokoelmasta, jonka pitää jonkinlainen synteesi. Väliaikaisessa näyttelyssä taas enemmänkin voidaan ilmaista poliittista pluralismia. Tämähän liittyy hyvin Euroopan parlamenttiin, joka tässä on koko hankkeen mestarina. Ja sitten on tällaisia ajatussuuntauksia, joiden mukaan pitäisi järjestää näyttely naisen, naisten oikeuksista, jotkut taas haluavat keskittyä kristinuskon tai vapaamuurariliikkeeseen, mihin tahansa. Näiden eri näyttelyjen kautta voimme osoittaa, että yhteiskuntamme on edelleenkin varsin rikas, moniarvoinen, monimuotoinen yhteiskunta. Ai niin, budjetti, sitä kysyttiin, Rova Trypel. Puhemiestö ei ole vielä voinut keskittyä tähän, koska sitä ei ole, koska budjetti, budjettistahan tarvitaan neuvoston ehdotus, ja minun mielestäni se ei tule menemään läpi, joten olisi varsin vaarallista, että puhemies, puhemies ottaisi kantaa lapseen, jota ei ole vielä siitetty. Ehkä jotain aikeita isä on ollut, mutta ää, me äiti, jota me edustamme, ei ole ottanut mitään kantaa vielä koko hommaan. Ollaan siis hyvin kaukana tästä vielä. Ja toistaiseksi ainakin, ja kun näitä lukuja, joita budjetin kohdalla pyörittelemme, tehän tunnette tämä paremmin kuin minä, ovat lukuja niin vaatimattomia määrältään, että todennäköisesti niin se ei mitenkään kovin paljon vaikuta ja toivon, että se ei vaikuta myöskään komission sitoumukseen rahoittaa museon toimintaa, koska toimintahan tulee olemaan melko pientä, kun ajatellaan kokonaissummia, mutta kuitenkin huomattavasti summista on kyse. Kiitos. Bon route. Bon yksi vastaus vielä. 2014 asia eli sata vuotta ensimmäisen maailmansodan syttymisestä. Jo nyt tämä asia on kovastikin esillä. Monet hallitukset mm, todellakin tarkastelevat, mitä ensi vuonna voitaisiin tehdä ja miten aiheisiin nostaa. Sarajevo voi tässä yhtenä esimerkkinä esiin nostaa. Sitähän ehdotettiin Euroopan kulttuurikaupungiksi. Parlamentti oli sitä toivonut, mutta teknisistä syistä asia ei onnistunut kuitenkaan. Eli <clears throat> European Bridges for Culture Sarajevo 2014 esitetään siis tämän teeman alla. Ja todellakin riippumatta tästä historian talosta, hän ei vielä ole valmis tämä aihe ja juhlavuosi tavallaan tai muistovuosi kuitenkin tulee esillä olemaan ja siihen vielä palataan. Paladeli, olkaa hyvä. Haluatteko käyttää puheenvuoron? Ilmeisesti ette. Haluatteko te vielä täydentää, sanoa jotain? No, kiitos sitten eh, teille, hyvä Rauhan Kalja. Eh, On menestystä uuteen hankkeeseen. Symposium aihe oli lähellä omaa eh, sydäntäni. Ja ennen kuin tämä talo valmiiksi saadaan, niin kaikki asiantuntijat, heidän tulee antaa tehdä rauhassa töitä. Eli jos koko ajan otetaan porukkaa lisää, niin tilanne hankaloituu entisestään. Eli kannattaa olla tässä riittävän varovainen. Odotellaan, kunnes nyt talo valmistuu ja nämä symposiumit sitten tulevat aikanaan ja sitä kautta uudet ideat myöskin. Kiitos teille ja mennään eteenpäin esityslistalla. Kohta viisi. Kamaeveatin mietintöluonnoksen käsittelyvuorossa. Telekom-direktiivi ja oma aloitteen esitys, joka on tarpeen, kun kaikki tiedämme, kuinka hankala oli saada aikaan telekomdirektiivi ja miten vanhentunut se alkaa jo olla. Ja Petra, sinä varmasti kerrot tästä vähän lisää vielä. Ole hyvä. Vielen herzlichen Dank. Wenn man bedenkt, dass die... Niin, direktiivihän vasta kolmisen vuotta sitten astui uudessa muodossaan voimaan vuonna 2010, niin se on hyvä esimerkki siitä, miten nopeasti asioissa edetään tänä päivänä, koska jo nyt joudumme keskustelemaan mahdollisesta päivityksestä kyseiseen direktiiviin. Aiheenhan ovat nämä hybriditelevisiot vaikuttaa ehkä ensisilmäykseltä siltä, ikään kuin puhuttaisiin vain teknisluontoisista kysymyksistä. Näin ei kuitenkaan ole, sillä saatavuus ja sisältöjen löytyvyys ovat tässä tapetilla myöskin. Ja kysymys myöskin siitä, milloin ja miten ja minkä välinen kautta voidaan ajatella näitä sisältöjä, miten niitä tulee kohdella tulevaisuudessa. lähtökohta tämän tyyppisissä keskusteluissa liittyy aina siihen, että medioilla on kaksinkertainen luonne. Kyseessä puhutaan ensin puhutaan tuotteista, mutta toisaalta myöskin kulttuuriesineistä, jolla on myös sellaista kulttuurista arvoa. Mielipiden Vapaus on yksi tärkeä peruspilari yhteiskunnassamme. Medioilla on tiedottava, viihdyttävä vaikutus ja monia muitakin tarkoituksia sillä on. Täällä on puhuttu medioista jonkinlaisena demokratian vesivaakana. Ja mehän kaikki tiedämme, että ilman vettä e, emme pysy elossa. Ja voidaan ehkä ajatella, että myöskin e, medioita tarvitaan, jos halutaan demokraattisessa maailmassa elää. Mutta jotta jatkossakin ne käyttökelpoisia ovat, niin katsoisin, että tarvitaan riippumatonta sääntelypuitteistoa. Ja tämä on myöskin syynä sille, miksi EU:ssa ja jäsenmaissakin on päätetty, ettei mediapolitiikka tarkastella pelkästään kilpailu- tai kauppapolitiikkaan yhdistettynä, vaan että sitä varten on ihan oma sääntelynsä, jotta voidaan medioiden erityisluonne ja yhteiskunnallinen merkitys huomioida. Ja olen varsin vakuuttunut myöskin siitä, että tekniikan muuttuessa hybriditelevisioiden eh, markkinoille tulessa eh, tulee säilymään. Ja voidaan puhua vain tähän astisesta huipusta, kun näistä puhutaan varmasti tulevaisuudessa mennään aimoharppauksen vielä eteenpäin. Ja tärkeänä askelana tätä kuitenkin voidaan pitää, kun puhutaan eh, medioiden muuttumista ja tarvitaan jonkinlaisia sääntelypäätöksiä. Niitä aikaisemminkin on tehty, mutta vanhat päätökset ehkä joudutaan kyseenalaistamaan. Audiovisuaalinen media direktiivi aikoinaan ihan oikein lähti liikkeelle siitä, että lineaariset palvelut saavat erilaisen sääntelyn tiukemman kuin ei-lineaariset palvelut. Tuolloin kun ajatuksia vaihdettiin. Pyrin hieman esiin tuomaan sitä, millä tavoin nämä sääntelypuitteista toisistaan erosivat. Tuolloin perusteluna esitettiin muun muassa se, että yhteiskunnalliset vaikutukset näillä erilaisilla palveluilla poikkeavat toisistaan. Joissain jäsenmaissa lineaariset palvelut, niin sanotut klassiset yleisradiopalvelut, joko yksityiset tai julkis, julkiset palvelut, ovat mm, erittäin tärkeitä, mm, kun ajatellaan yhteiskunnallisia vaikutuksia. Ja joskus tämä kaikki taataan myös lainsäädännöllisin päätöksin. Kaikista teknologista sulautumista huo- huolimatta eh, televisio on kuitenkin säilyttänyt merkitystä, merkityksensä, vaikka se onkin jonkin verran muuttunut. Ja jos lineaarisille miljöille halutaan... Weil man nach wie vor den linearen Medien lineaarisille medioille ehkä annetaan laajemmat vaikutusmerkitykset ja siksi tarvitaan myöskin tiukempia sääntelytoimia näiden suhteen kuin muihin liittyen. Tällainen ero siis tehtiin ja erilailla, äh, erilaista säätelyä esitettiin, mutta äh, nyt äh, rajat tulevat pikkuhiljaa vastaan, kun hybriditelevisiota aletaan käyttää ja on mietittävä, miten mediapoliittisesti voidaan nämä kysymykset ratkaista ja tärkeää on löytää ratkaisut riittävän nopeasti. Sillä niin kuin jo totesin, muutoin asiat ajavat ohitsemme ja me poliitikkoina vain mietimme ja pähkäilemme ja voi olla vain hankalaa sitten myöhemmässä vaiheessa asioihin puuttua. Hybridilaite mahdollistaa televisio-ohjelmien katselun klassisessa mielessä ja toisaalta pääsyn internettiin. Ja tällaista teknologian lähentymistä on odotettavissa yhä enenevässä määrin, eli että sama ruutu tarjoaa molempia palveluita. Ja näihin eri palveluihin sitten kohdistuu eri sääntelymääräyksiä, eh, kuten tämä mainittu direktiivi esimerkiksi lineaariset audiovisuaaliset palvelut, ei-lineaariset palvelut ja sitten palvelut, joita direktiivi ei kata lainkaan tai ole soveltamisalassa mukana. Ja sitten sellaiset palvelut, jotka eivät kuulu minkäänlaisen eurooppalaisen sääntelyn piiriin hybridilaitteista kun puhutaan, niin puhutaan sellaista laitteista, jota voidaan käyttää klassisessa eh, muodossa, mutta myöskin eh, hyödyntää laitetta esimerkiksi internetpalveluiden katseluun. Sisällön määrä tulee olemaan varsin suuri ja siksi eh, kysymys syrjimättömästä saatavuudesta tulee nousemaan keskiöön. Esimerkiksi alustan tai portaalin tarjoaja tulee tietynlaisen esikarsintavalinnan tekemään eh, palvelujen tarjottavuudesta ja siitä, millä tavoilla niitä mahdollisesti myöskin priorisoitaisiin. Ja tekemään myöskin päätöksensä sitten eh, toteutettavista teknisistä menettelyistä. Ja uutena nyt mukaan tulee myöskin se, että näin ollen alustojen tai portaaleiden tarjoaja, operaattori tai valmistaja, ja nämä kaikki funktiot saattavat varsin hyvin kuulua myös vain yhdelle henkilölle tai yhtiölle, mutta tälle yhtiölle siis tulee melko paljon valtuutta sen suhteen, mistä, mitä sisältöjä on mahdollisuus saada käyttöön. ja näin ollen näiden tarjoajien rooli tulee vahvistumaan ja merkitys kasvamaan ja nykyisessä mediapoliittisessa sääntelyssä ei tätä seikkaa vielä millään lailla ole huomioitu. Näin ollen tulee olemaan tärkeää direktiivin yhteydessä huomioida nämä uudet eh, tilanteet ja tehdä tarvittavat mukautukset on huomioitava lisääntynyt sisältö ja toisaalta valinnan vapaus on taattava. On myöskin mahdollista, että tämä tarjoajien rooli saattaa myös toimia jonkinlaisena esteenä hybriditelevisioiden leviämiselle. Ja reilu Kilpailu, sen tulee mahdollistua, mutta se on mahdollista vain, jos kilpailusäännöt ovat kaikille samat, yhtenäiset ja erittäin tärkeää on, että teknologisesti avoin, eh, interoperatiivinen järjestelmä, niiden tulee voida toimia, mutta eh, tämä on huomioitava kaikissa eri vaiheissa sisältöjen saatavuudesta puhuttaessa puhutaan erittäin tärkeästä tulevaisuuden asiasta. Nykyjärjestelmiä, direktiivin järjestelmiä on kehiteltävä eteenpäin. Resurssit ovat rajalliset mutta niitä on ainakin käytetty näissä perinteisissä muodoissa ja sitten sisältöjen digitalisoinnin myötä tilanne on myös tällä saralla muuttunut ja tiedot ovat tulleet toisista enemmän riippumattomiksi ja saatavuuden tilanne myöskin on muuttunut kuluttajat eivät välttämättä ole kovinkaan kiinnostuneita siitä, eh, mitkä ovat nämä tekniset seikat ehm, sen suhteen, miten hän palveluja saa. Välttämättä kuluttaja ei edes itse tiedä, milloin käyttää lineaarista palvelua tai jotain muuta, tai minkä levityskanavan kautta hän eh, juuri palvelua kuluttaa. Ja siksi on tunnustettava se tosiseikka, että välityskanavat eivät ole eh, pelkkä eh, eh, vähyydestä kärsivä ongelma, vaan myöskin nämä saatavuusfoorumit ovat tässä ongelma. Mutta kun teknologia lähentyy, näitä kevisääntöjä on kyllä täydennettävä näillä must be found säännöillä, carry-sääntöjä siis täydennettävä näillä. on erittäin tärkeää, että katsotaan, miten jäsenmaat järjestävät palvelujen tarjoamisen. Tai kun puhutaan yleishyödyllisistä palveluista, esimerkiksi kulttuuriin liittyvistä palveluista, on katsottava, miten menetellään ja miten laatu ja esimerkiksi uutisoinnin riippumattomuus taataan. Ja ilman muuta on huomioitava myös itsesääntelyn merkitys, tai niin kuin Saksassa jopa sanotaan, säännelty itsesääntelyjärjestely. Näilläkin tulee olemaan oma merkityksensä jatkossa jos halutaan lineaarisille ja ei-lineaarisille palveluille tiukempia sääntöjä direktiivin myötä tai esitetään näitä sitten itsesääntelyn kautta. On tärkeää, että tällä, tämä huomioidaan myös alusta kysymyksissä ja on mietittävä, mitä uusia mahdollisia kannustimia voidaan ajatella silloin, kun pyritään itsesääntelyn suuntaan voimasuhteet, niiden on oltava oikeanlaiset, kun puhutaan laitteiston tuottajista ja sisällön tuottajista, jotta vältytään siltä, että sisällön tarjoajat eivät e, ole rehdissä kilpailutilanteessa. Eli näiltä alustoilta e, tulee vaatia muutakin kuin, että pelkästään rahaa pöytään lätkimällä e, löytää itselleen lähetysaikaa. Näin ei tule menetellä. Mainonnan sääntelystä ehkä vielä lopuksi muutama sananen. Tämä on asia, eh, johon liittyy vielä kysymyksiä ja ajattelemisen aihetta. Lineaaristen palvelujen tarjoajat direktiivissä, mitä mainontaan tulee, saavat osakseen hyvin selvät säännöt ja määräykset, ja näitä huolella tarkasteltiin. Mutta jos tekniikat lähentyvät, niin tulisi huomioida myöskin se, että joskus tulevaisuudessa mainonta saattaa olla irrallaan lineaarisista palveluista, eli se esitetään ikään kuin irrallisena, erillisenä nykyiset määräykset silloin, kun tarkastellaan ei-lineaaristen palvelujen tarjoajia ja sellaisia tarjoajia, jotka eivät ole lainkaan direktiivin piiriin, että näitä ei päde mitkään säännöt. Ja kun nämä kuitenkin ovat lineaaristen palveluntarjoajien kanssa kilpailutilanteessa, ja mahdollisesti sitten eh, esittävät tai voivat joitain spotteja laittaa eh, myös yhteydessä näihin lineaarisiin palveluihin, niin tämä kuulostaa ehkä haasulta, mutta eiköhän tämä nyt ole sitten kilpailun vääristymä tilanne koska lineaariset tarjoavat ovat tällöin huonommassa, olisivat huonommassa asemassa kuin muut. Nämä muut, joita siis mainontamääräykset eivät sido. Ja niinpä tässä ehdotuksessa lähden liikkeelle siitä, että olisi mietittävä eh, vapauttamis- tai eh, joustavoittamislähestymistapaa myöskin, kun mainonnasta puhutaan. Tällainen tarkoita sitä, että eh, mainontaa voidaan laajentaa, miten pitkälle halutaan, tai ettei tarvittaisi mitään valvontaa esimerkiksi silloin, kun lastenohjelmista puhutaan. Siitä ei ole kyse, vaan siitä, että tarvitaanko tätä 12 minuutin eh, rajaa. Onko se enää ajankohtainen, järkevä vai voitaisiinko ehkä puhua päivää, päivittäisistä kiintiöistä ja sitten tarjoaja itse eh, jaottelisi nämä jaksot? Ja kun puhutaan niin sanotuista laatuohjelmista, eh, jos esimerkiksi eh, saadaan aikaan hyvä lastenohjelma televisioon, että päätetään, että silloin ei käytetä mainoksia lainkaan, ja sitten jonkun show- tai hupi-ohjelman yhteydessä sitten voitaisiin pistää enemmänkin mainoksia. Se ei häiritsisi välttämättä katsojiakaan niin paljon. Eli tämä voisi olla yksi lähestymistapa. Markkinat varmasti tämän asian hoitavat. Jos katsojaluvut huomattavasti vähenevät, niin silloin tilanteeseen varmasti maidon osalta puututtaisiin myöskin. Jos monimuotoisista mediaympäristöistä puhutaan ja sanotaan, että halutaan myös säilyttää jatkossa tällaiset moninaiset ympäristöt, ja tästähän on olemassakin jo hyvä Äh, lausunto, niin tässä yhteydessä tulisi muistaa myöskin se, että jos dualisen järjestelmään halutaan mennä, eli että on julkishyödyllisiä palveluntarjoajia ja yksityisiä, niin yksityisille tulee tällöin tarjota sellaiset mahdollisuudet toimia, että, että tulo takaaminen kuitenkin, tai tulot ovat ainakin siinä määrin taattu, että on mahdollista ajatella laatuohjelmien toteuttamista. Eli varovainen ehdotus joustavuuden lisäämisestä, siitä tässä on kyse, ei tietenkään siitä, että sääntelystä luovuttaisiin kokonaan. mediadirektiiviä eh, tulee sikälikin mukauttaa, että eh, tulee katsoa millä tavalla hybridilaitteet siinä huomioidaan. Esimerkiksi laitevalmistajat, alustojen tarjoajat, niiden rooli tulevaisuudessa tulee olemaan melko lailla erilainen kuin mitä se tähän asti on ollut. On erittäin tärkeää, että eh, eh, mielipiden vapaus ja ilmaisun monimuotoisuus tulee eh, säilymään jatkossakin. Ja portaalien alustojen tulee toimia tiettyjen standardien pohjalta ja sillä tavalla, että mitään toimijoita ei syrjitä ja kaikkiin mahdollisiin palveluihin pääsy myöskin mahdollistuu sitten tiettyjen ohjelmien päälle esittäminen. Katsojan tulee voida tai lähettäjän tulee voida olla varma siitä, että kun hänen ohjelmansa katsoo, ei päälle heitetä mitään muuta materiaalia, joka häiritsee tämän katsottavan ohjelman seuraamista. On myöskin katsottava, eh, mitkä ovat käyttäjien toiveet Ja täällä valiokunnassa meidän on eri aspekteja tarkasteltava, katsottava privacy by design esimerkiksi eh, aspektia. Voidaanko ajatella, että eh, laite laitteeseen jo voidaan jollain tavalla tämä tietosuoja-aspekti <clears throat> yhdistää. Kuitenkin suhteellisuudesta eh, on lähdettävä liikkeelle tietoja on esitettävä avoimesti, tietojensuojakysymykset hoidettava kunnolla ja henkilötiedoista, kun puhutaan varsin usein tästä laskelmajärjestelmästä on kyse, niin ainoastaan silloin, jos käyttäjät on ilmaissut hyväksymisensä, voidaan niitä hyödyntää. Ja vielä lopuksi eh, anonyymi medioiden käyttö, se hankaloituu entisestään tulevaisuudessa näiden hybriditelevisioiden myötä. Mutta anonyymi käyttö, sen tulisi olla kuitenkin tämä eh, päätapa, käyttötapa jatkossakin ja erilaiset lokalisointitoimet tai eh, henkilötietojen käyttö, eh, näitä voidaan eh, hyödyntää vain, jos todellakin käyttäjä on luvan antanut, eli tällainen opt-in-funktio tulee olla mukana näissä palveluissa. Tässä pääpiirteissään ehdotukset, joita olen tähän lausuntoluon mietintöluonnokseen tehnyt Tässä tietysti aika suppeasti tätä laajaa aihetta olen tarkastellut, mutta se johtuu siitä, että tämän tyyppisissä esityksissä voi käyttää vain rajallista määrää merkkejä. Kuudes päivä maaliskuuta täällä parlamentin tiloissa esittelen Münchenin avustajien avulla hieman tällaista hybriditelevisiota. Kaikkia ehkä kiinnostaisi nähdä, millaisesta härvelistä siinä kyse on. Olemme joitain ihmisiä jo kutsuneet paikalle hieman kertomaan lähemmin hybriditelevision haasteista. Ja asioista siihen liittyen. Eli tervetuloa kaikille 6. päivä maaliskuuta ihan livenä näkemään tämän hybriditelevision. Varmastikaan ei ole haittaa tällä tavalla toimia. Kiitos. Interessant. Kiitokset Petra tästä varsin sisältörikkaasta alustuksesta komissioltakin on tulossa vihreä kirja aiheesta se oli tarkoitus saada huhtikuussa, en tiedä mm, pitääkö tämä aikataulu. Tässä on muutama puheenvuoropyyntö. Haien ensin, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää Petra Kamaivaattia tehdystä työstä. Tämä aloite varsin hyvin kuvaa nykytilannetta ja hyviä kysymyksiä siinä on esiin nostettu sen suhteen, miltä tulevaisuus näyttää, eikä suinkaan kyse ole pelkästään internettelevisiosta, vaan on selvää, että kaikki muutkin käyttämämme mobiililaitteet törmäävät tähän samaan ongelmaan. Jos esimerkiksi tabletista katson eh, televisiota, voin käyttää siinä myös internetpalveluita ja eh, törmään samantyyppiseen ongelmaan. Eli kaikki smart devices, tyyppiset älylaitteet tulevat tässä kuvan mukaan. Tämä mietintöluonnos on mielestäni oikein hyvä. Se antaa hyvän yleiskuvan siitä, mitkä ovat pohdintoja, jotka liittyvät tähän mediapoliittiseen keskusteluun. Ja varsin tärkeää olisi miettiä tässä yhteydessä – kun aikaisemmat säännökset selvästi tähdättiin tietyille palveluntarjoajille, online-palveluntarjoajille, lineaarisille, ei-lineaarisille palveluntarjoajille, mutta nyt tilanne on hieman muuttunut, kaikki ikään kuin yhdistyy ja on katsottava, miten tällöin asioita tulee lähestyä. Eli paljon varmasti on tässä ajattelukulmaa muutettava. Selvää tietysti on, että tällaista portaittaista säännöstelyä voidaan ajatella ja sitten tietysti level playing field on tässä yksi avainkysymyksistä. Sitten yleisradiopalvelujen roolin jatkossakin säilyminen tärkeänä. Siitä ei voi olla ihan varma, koska monet muut sisällöt kehittyvät kovaa vauhtia ja uusia teknologian neutraalisia ratkaisuja tällöin tarvitaan esimerkiksi kun puhutaan mainonnasta ja nuorten suojelusta voitaisiin ajatella, että level playing field pohjainen lähestymistapa olisi tällöin mahdollinen. Mutta sääntelyn osalta tässäkin tarvitaan aste tästä lähestymistapaa. Kun nuoria halutaan suojella, niin varmasti voidaan ajatella korkeampaa tasoa esimerkiksi online-palveluista puhuttaessa. ja on mietittävä, eh, millä tavalla halutaan ehkä joustavoittaa eh, mainontaa tulevaisuudessa. jos joustavoitetaan esimerkiksi lineaarisissa palveluissa eh, mainontaa, niin siitä ei ole paljonkaan hyötyä, jos samanaikaisesti samalta tabletin ruudulta tulee sitten materiaalia sisään jostain jotain muuta kanavaa jonkin muun kanavan kautta. Ja lainsäätäjien on myöskin mietittävä sitä, eh, eh, minkälainen erityisrooli jatkossa eh, julkisten mediapalvelujen tarjoajille edelleen mahdollistetaan. Ja tärkeää varmasti olisi myös joissain yhteyksissä ainakin taata se, että mainokset eivät häiritse. Esimerkiksi uutiset voisi olla tästä esimerkki. Ja on muistava se, että näistä julkisista radiolähetyksistä, televisiolähetyksistä on tullut tietynlainen peruskivi myöskin demokratiaan yhteiskunnan kannalta demokratiaa ajatellen ja voidaan kysyä, onko hyvä, jos aina ja kaikissa yhteyksissä mainonta saa, mainonta, mainostaa saa vapaasti. Ja sitten tämä lineaaristen, ei-lineaaristen palvelujen e, e, ero lainsäädännöllisesti. En tiedä, onko se tarpeen, koska tätä eroa ei välttämättä enää kuluttajakaan jatkossa tunnista, niin kuin äsken todettiin. Jossain vaiheessa emme välttämättä enää itsekään tiedä, minkä tyyppistä lineaarista vai jonkin muunlaista ohjelmaa on seuraamassa. Onkohan päällä video vai telkkari vai mikä Eli silloin kun laitteita on vain yksi, teknologiat on yhdistetty, kuluttajakaan ei välttämättä enää tarkalleen tiedä, mitä milloinkin seuraa. Ja niin kuin esittelijä ehdotti, pitäisin itsekin tärkeänä sitä, että mietitään kannustinjärjestelmää, miltä sen tulisi näyttää sertifiointijärjestelmä tiettyjen kriteerien pohjalta voisi olla mahdollista ja tulisi miettiä, eh, miten tietyille sisällölle voitaisiin erityistatus eh, määrittää ja sellainen, että sitten eh, näitä koht näihin liittyisi myös erilaiset, erilainen sääntelykehys. ja kun lainsäädäntöä muutetaan, on tarkasteltava näitä monia kysymyksiä tarkasteltaan muun muassa sitä, miten eh, tekniset ja eh, sääntelevät määräykset, miltä ne voisivat näyttää. Televisiosta-direktiivi, eh, mediadirektiivi ja monet muut määräykset, joita meillä on online-palveluihin liittyen, miten saadaan kaikki yhdistettyä yhdeksi yksiköksi ja tämä on asia, josta varmasti tullaan keskustelua käymään myös muissa valiokunnissa, kun puhutaan eh, smart- ja online-palveluista. Mm, Tässä on muistettava että se, että varsin monet foorumit ja alustat ovat nyt yhdistymässä, eivät pelkästään mediat saatavuus, neutraalius ovat erittäin tärkeitä kuitenkin jatkossakin. Ja erittäin tärkeää on, että löytää haluamansa palvelun. Sehän nousi äskeisessä puheenvuorossa jo esiin. Ja alustojen tarjoajat tai laitteiden valmistajat, heistä ei saa tulla jonkinlaisia tiedonportin vartioita, vaan tulee voida olla mahdollista eh, aina must carry tai must be find sääntöjen myötä taata palveluiden saatavuus, jotta eh, median monimuotoisuus ja palveluiden kirjo saadaan taattua jatkossakin. Ja tärkeää Tämä varsinkin on, no, kun puhutaan interoperatiivisista palveluista. On mietittävä, eh, miten toimitaan, etteivät nyt tekniset standardit johda siihen, että tietyt eh, palvelut ovat saatavilla vain tietyn eh, alustan kautta, eivätkä jonkun toisen välttämättä. Eli laitevalmistajilla kyllä on tässä myöskin erittäin tärkeä vastuullinen tehtävä. Ja on myöskin mietittävä, eh, miten vastuukysymykset hoidetaan, kun esimerkiksi puhutaan eh, nuorten eh, suojeluun liittyvistä toimista. Mikä rooli tällöin esimerkiksi on alustojen esittäjillä, jos esimerkiksi iltapäiväohjelmista puhutaan nuorten lasten ohjelmista, miten voidaan suojata tällaiset ohjelmat jos antaa lapsensa iltapäivällä katsoa tiettyä ohjelmaa, ettei sitten yhtäkkiä siihen ruudulle putkahdakin jotain ihan muuta. Tämä on kysymys, jota, josta myöskin keskustelua on käytävä. määrällisten mainosten joustavoittaminen, siihen varmasti mennään, mutta tärkeää on nämä äh, laadulliset seikat huomioida, niin kuin tässä jo todettiin, tieto-ohjelmat, lastenohjelmat, uutiset, niitä tulisi jollain tavalla vapauttaa mainoksista, mutta ehkä tämä tiukka 12 minuutin sääntö kuuluu menneisyyteen ja siitä voitaisiin luopua. Eli tältä osin tarvitaan joustavampaa menettelyä. ja kilpailullisten puitteiden ilman muuta on oltava selkeät. Näinkin laaja aihe, sitä ei suinkaan ole helppo kiteyttää lyhyessä esityksessä. Itsekin olen joskus ollut vastaavassa tilanteessa, kun merkkien määrä on rajallinen, niin eh, hankala on asioita monesti esittää riittävän tiiviisti, mutta hyvä, että tästä asiasta nyt keskustellaan ja ehkä täydennyksiä sitten vielä voidaan esittää. Ja oikein hyvä on, että valiokuntamme on tämän asian nyt tarkasteluun ottanut ja on muistettava se, että tässä puhutaan sisällöistä, niiden siirrosta, demokraattista perusrakenteista, eh, kulttuurista ja siksi on tärkeää, että tätä käsitellään myös muualla, koska pelkästä teknologiasta tässä kyse ei ole. Ja, auch ich möchte mich als erstes bei Petra Kammer-Ewart bedanken für die... Haluaisin kiittää Rova Kamajevaa erittäin hyvästä eh, johdannosta ja esittelystä. Ja kiitän myös kutsusta maaliskuun tilaisuuteen. Pari, asia, pari asiaa on erittäin tärkeää, eh, koska ajattelen tätä meidän omaa aloitteessa mietintöämme teidän puheenvuorossanne. Ensinnäkin me meillä kaikilla on kokemusta, vaikka olemme pitkään tehneet työtä audiovisuaalisen mediadirektiivin kohdalla, niin olemme huomanneet, että tämä digitaalinen vallankumous on tapahtunut. Meidän kaikkien edessä on sellaiset faktat, että asiat etenevät uskomattomalta vauhtia ja meidän pitää löytää järkeviä vastauksia. Olemme jo nyt hiukan jäljessä tavallaan. Tämä on meidän kollektiivinen tilanteemme. Mielestäni on kuitenkin tärkeää, että tämä on Tämä on tavallaan poliittinen valtuutusmandaatti meillä, että me lainsäätäjinä, poliitikkoina, meidän ei pitäisi menettää palloa käsistämme tässä asiassa. Ja tällä tarkoitan sitä, että jaan sen näkemyksen, että meillä on tässä poliittinen haaste. Meidän pitää varmistaa, että mistä mediavälistä sitten puhummekin, niin pitää pitää myös, emme puhu tavaroista vain klassisessa mielessä, vaan kulttuuriperinnöstämme tavallaan. Siksi on aivan oikein, että tälle alueelle annetaan erilainen lainsäädännöllinen kohtelu kuin mille tahansa muulle kauppatavaralle. Emme voi sallia sitä, että kulttuuria listetaan puhtaasti markkinalaille. Me tiedämme, että on muita poliittisia voimia, jotka ovat eri kannoilla. Ja mielestäni on siksi erittäin tärkeää, että me sanomme, siis pidetään tämä Unesconkin kokous median monimuotoisuuden turvaamisesta, joten meidän pitäisi todeta myös tämä itse. Tätä pitää suojella. Olen myös sitä mieltä, että poliittisesti meidän pitää ymmärtää asia, ja mitä Sabina sanoi, on oikein valmistajien ei pitäisi päätyä kartanon isänniksi, mitä tulee median. He ovat tavallaan portinvartioita. Siitä on kysymys ja meidän pitää varmistaa, että heitä koskee asianmukaiset säännöt. Muutoin he saavat yhä vahvemman vahvemman aseman myös taloudellisesti ajatellen ja he sitten saavat pitää päänsä ja ohittaa muiden edut. Ja tämä olisi varsin haitallista poliittiselle ja tiedotusvälineiden monimuotoisuudelle ja moniarvoisuudelle. On mielestäni aivan oikein, että ja meillä on tällainen lähestymistapa mm, syrjimättömyyden estäminen pitää varmistaa. Ja yksi argumentti, joka tuli äsken esille, oli todella hyvä meiltä ei enää puutu jakeluväyliä. Nyt meillä on erityyppistä pulaa digitaalimaailmassa, nimittäin missä tätä sisältöä tavallaan luetteloidaan. Olemme, me tunnemme hyvin sen, että enää ei pu, ole puuta digitaalista maailmasta, mutta itse asiassa näin ei kyllä kuitenkaan ihan ole, koska tätä niukkuutta, se, niukkuutta on, se on vain siirtynyt muualle. Jakeluväyliä kyllä löytyy, TV-kanavia kyllä, mutta sitten kun Siksi me tarvitsemme sääntöjä tätä käsittelemään. Me tiedämme, että digita- digitaalisessa maailmassa tästä tulee tällainen kuuma peruna, ja on sellaisia sidosryhmiä, jotka sanovat, että mikä tahansa niukkuuskäsite on on ohitettava ohi, mutta minä kyllä kyseenalaistan tällaisen väitteen. Mielestäni tällaista niukkuutta puutetta vieläkin on, pitää vain löytää, minne tämä niukkuus nyt on siirtynyt sitten mainonnan sääntelystä. Olen myös sitä mieltä, että tähän liittyy sellainen riski, että voidaan jopa väärentää loppujen lopuksi kilpailua. Jos lineaariset palvelut jatkossa alistetaan paljon tiukemmille säännöille kuin muun tyyppinen media, myös tukisin sitä että ajatus, että puretaan sääntelyä ja tehdään otan enemmän määrällistä joustoa mainontaan. Sitten vielä yksi kohta. Me kaikki muistamme sen keskustelun, jota kävimme ja tulemme käymään jatkossakin ei-kaupallisesta internetin käytöstä ja markkinoinnista. Meidän pitää pystyä tämän määrittelemään. Pitää löytää oikeat mainontasäännöt. Tiedämme, että on monia erilaisia foorumeita, jakovälineitä, joilla myös mainostetaan, ja ehdot eivät ole kovinkaan avoimia näissä yhteyksissä. Tarvitaan yhteiskunnallista keskustelua näistä kysymyksistä niin, että voimme päättää, voidaanko näillä foorumeilla tai näitä yhteyksiä mainostaa vaiko ei. Ja sitten jos puhumme mainonnasta internetin välityksellä, niin silloin pitäisi pitää tämä seikka mielessä. Mitä Petra sanoi sitten siitä, että sisältöä ei pitäisi peittää toisella muulla t- mm, sisällöllä tai antaa pieniä osia ilman käyttäjän lupaa. Olen tästä samaa mieltä. Sitten vielä sertifiointikysymys on myös varsin tärkeä. On sellaisia standardeja, joita yhteiskunta haluaa soveltaa, joten tarvitsemme kunnollisen sääntelyjärjestelmän sertifiointien osalta. Esimerkiksi mihin asetetaan rajat sen, sen suhteen, mitä lapset saavat, nuoret voivat katsoa, mitä eivät. Tarvitaan hyvä sertifiointijärjestelmä niin, että sellaiset asiat, joilla on hyvä sertifiointi, saavat paremman aseman ja ne löydetään helpommin eri listoilta. Kuitenkin kun tehdään, liitetään lineaarinen sisältö ja internetsisältö yhteen, niin jo standardeja on olemassa molemmille sisältötyypeille. Ja mielestäni meidän pitää varmistaa, että näitä standardeja tullaan soveltamaan oikealla tavalla jatkossakin. Sitten rouva Pys. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos tästä mietinnöstä. ALDI-ryhmä katsoo, että tässä on paljonkin sellaista, jota voimme tukea ja mielellään tästä keskustelua jatkamme. Asiasta voidaan käydä tieteellistä filosofista keskustelua, mutta mielessä on pidettävä myöskin kuluttaja käyttäjä, on ajateltava konkreettista tilannetta, käyttäjä avaa televisionsa ja mitä hän sitten sieltä löytää, tulee joko television kautta tai internetin kautta, lineaarisesti, ei lineaarisesti, mutta ei kovinkaan moni katsoja varmasti mieti, mistä tämä ohjelma tulee. Meidän on mietittävä asia. Kahdella tapaa asia voidaan ratkaista. Joko niin, että ei-lineaaristen palveluiden osalta mietitään, voitaisiinko esittää standardit korkealle esimerkiksi, kun puhutaan nuorten suojelusta. Ja kun näitä sääntöjä mietitään, niin sitten on ymmärrettävä myöskin se, että tarvitaan myöskin valvontaa. Enkä oikein usko, että me voimme internettiä valvoa. Emmekä välttämättä haluakaan sitä valvoa ja siksi tämä lähestymistapa kannattanee jättää syrjään. Toinen tapa toimia on, että käännytään kuluttajien puolelle ja sanotaan, että jos haluaa tavata televisionsa, niin välttämättä et tiedä, mikä on suojelun taso, ja liikkeelle on lähdettävä siitäkin mahdollisuudesta, että sitä ei ole lainkaan. Eli kannattaa olla avoin, rehellinen. Se on parempi kuin antaa vääränlaista turvallisuuden tunnetta kuluttajalle. Ja yhteisymmärrys on löytynyt myös siitä, että varmasti monet kuluttajat mielellään haluaisivat tietyt standardit, tietyn tasoiset standardit. Esimerkiksi, että kun käyttää tiettyä tarjoajaa, niin eh, mainoksilla on tietyt rajat ja tietynlaiset nuorisoa koskevat ja lapsia koskevat eh, suojelusäännöt ovat olemassa ja niin edelleen. Tällainen lähestymistapa on hyvä ja tämä on myöskin varsin keskeinen seikka tässä asiassa. Ja direktiivi tässä tarjoaa varmasti mahdollisuuksia miettiä, miten edetä. Eli tietynlainen tällainen jonkinlainen ö, laatuleima. Toisaalta ö, vapaaehtoisuuttakin tarvitaan, eli itsesääntelystä pitkälti tällöin on kyse, kun tarjoajista puhutaan. Sillä jos esitämme määräyksiä, niin sitten tarvitaan valvontaa, ja valvonta, sitten törmäämme taas siihen valvonnan ongelmaan. On mietittävä kriteereitä, jotka johtavat ähm, äh, tilanteeseen, että tarjoajat voivat siltä pohjalta olla valmiit itsesääntelyyn ja tällä tavalla tällainen tietynlainen laatuleima mahdollistuu ja kuluttaja tietää, että katsoessaan tiettyä ohjelmaa äh, voi olla varma tietyistä seikoista. Ja kannustimet tietysti liittyvät tähän myöskin. Esimerkiksi jos ajatellaan, että tällöin tarjoaja palvelut helpommin tai nopeammin vaikkapa kyseiseltä alustalta löytyvät. Ehkä tällä tavalla voitaisiin asiassa edetä. Level play field on tietysti tässä yksi asia. Mitään kilpailuvääristymätilanteita ei saa syntyä, sitä mieltä mekin ryhmässä olemme, mutta toisaalta on ymmärrettävää se, että tällaista ää, eh, näennäistä turvallisuuden tunnetta ei saa sälyttää tai myydä kuluttajalle. Eli on hyvä, jos kuluttaja tietää, että tietty palveluntarjoaja täyttää tietyt kriteerit ja silloin voi olla sitä varmaan, koska muutoin ongelmana on se, että joudumme valvontamenettelyjen piiriin ja se on hankalaa, ehkä mahdotonta ja emme välttämättä halua edes sellaisen lähestymistapaan mennä. Kiitos. Ja kiitokset äh, viimeisenä, Ira Kirkkopolka, hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluan pahoitella, tai pahoitella äh, Kakin puolesta hän ei päässyt tänne paikalle. Hän halusi sanoa jotakin tästä asiasta. Olen itse kiinnostunut tähän. Minulla on ollut tällainen media menneisyys ikään kuin ja olen kiinnostunut siitä ja olen kiinnostunut esittelijän ehdotuksista. Ensinnäkin olen sitä mieltä, että on hyvä yleisesti, että tällainen mietintö on, se on hyvä ja eh, tämä liittyy näihin audiovisuaalisen mediapalveluja koskevaan direktiiviin. On erittäin tärkeää, että me hyödynnämme tämän mietinnön laadinnassa. Otamme huomioon muutaman asian. Minä olen sitä mieltä, että tämä sääntelymekanismi pitää olla asianmukaisia, koska me olemme sellaisella, liikumme sellaisella alueella, joka, jossa se on to, tehtävissä. Ja nämä laitteet, eli tällaiset hybridilaitteet, ovat jo monissa kodissa Euroopan unionin jäsenvaltiossa myös yhdistyneessä kuningaskunnassa, mutta kuitenkin tässä on ikään kuin vallankumous ohjelmien kehittämisen osalta, ei ainoastaan hybridi-TVn osalta, vaan laajemmaltikin. Ja tässä liittyy tällainen, tähän liittyy tällainen te- television henkilökohtaistaminen ikään kuin. Joitakin vuosia sitten, kun olin tällä alalla mukana, TV oli sellainen, johon liittyi yhteisön osallistuminen. Se oli ikään kuin tällainen perheyhteisö, muutaman ihmisen yhteisön e, perusta. Ja nyt tietysti, kun olemme ikään kuin yksittäistäneet tällaiset ruudut, kuvaruudut, ja olin ystävän kotona hän osoitti tai näytti minulle, että hänen jääkaapin ovessa oli TV-ruutu. En ole ihan varma, että <laughs> oliko tämä hänen tapa hänelle vai perustelle, miksi hän oli muualla kuin vaimonsa ja lapsensa, mutta minusta tällainen ikään kuin yksilöistyminen tällä alulla on merkittävää. Tässä on monetkin alat mukana, myöskin mainostajat hyödyntävät sitä, mitä tapahtuu näytön toisella puolella. Tämä on erittäin eh, jännittävä innovaatio, se muuttuu, tämä alusta muuttuu. Meidän pitää kuitenkin olla tietoisia riskeistä. Ja nyt ajattelen, en ainoastaan mainontaa, vaan ajattelen tässä myös esimerkiksi copyright-sääntöjä ja myöskin lastensuojelua erityisesti. Ja Emma pyysikin minua ottamaan esille sen, että hän haluaisi, että olisi enemmän viittauksia tässä alaikäisen suojeluun, koska minun mielestäni jälleen kerran näistä syistä, joita mainitsen, nuoret ihmiset ovat yhä enemmän herkkiä sille, että mitä näytöllä usein näkyy. Usein he ovat yksin ja heidän omat perheenjäsenet, vanhemmat eivät heitä valvo ja tämä on hyvin kielteinen osa tätä koko ilmiötä. Minun mielestäni on myös tärkeää mainita, että on erittäin tärkeää, sillä, että voidaan hyötyä, nauttia tästä hybridi-TVstä, että meillä on hyvin nopea, nopeat internetyhteykset, mutta Euroopassa on vielä sellaisia alueita, joilla on hyvin rajallinen internetinfrastruktuuri. Joillain alueilla ollaan menty eteenpäin. Tämä on tietysti hyvä, ei ainoastaan sosiaalisen käytön takia, vaan myös yritysmaailman käytön takia. Tämä on hyvä Euroopalle, mutta meillä pitää kuitenkin painottaa tässä mietinnössä vielä enemmän sitä, että me tarvitsemme nopeampia internetyhteyksiä. Me todellakin haluamme tehdä yhteistyötä mietinnön esittelijän kanssa ja olen, ollut tässä mukana tulevien kuukausien aikana ja henkilökohtaisesti on sanoa, että yksi ongelmista me tässä on se, että teknologia muuttuu ja liikkuu paljon nopeammin kuin lainsäätäjät ja kyse ei ainoastaan ole siitä, että lainsäätäjillä ei aina ole oikeita vastauksia kaikki, mutta tässä erityistapauksessa meidän pitää todellakin pysyä vauhdissa mukana. Kiitos. Thank you very much. Kavader, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos, huomasitte huomasitte minut, että sihteeristö ei minua äsken huomannut varmaan johtuen tästä etäisyydestä, koska pyysin heti alussa puheenvuoroa, kun Petra alkoi puhumaan. Haluaisin kiittää teitä tästä mietinnöstä, niin kuin kollegat ovat tehneet, ja siitä ajatuksesta, että sen sijaan, että puhuttaisiin yleisellä tasolla pelkästään, niin nähtäisiin 6. maaliskuuta sitten saamme selvää, selvyyttä siihen, mistä oikein on kyse. Tämä vasta alkua tietysti, koska Tämä todella on vasta alkua ja me voimme sitten mitata jatkossa kaikki nämä seuraukset, joista tästä syntyy. Noin pari kuukautta sitten minä ja työryhmäni olemme olleet tutustumassa tähän hybrid TVCen ja se on todella vaikuttavaa. la compréhension des conséquences emmekä vielä ihan ymmärrä, minkälaisia seuraamuksia tästä syntyy. Uskon, että nämä seuraukset, vaikutukset alkavat pikkuhiljaa näyttää sen, minkä tyyppisiä mahdollisia haittavaikutuksia saattaa syntyä. Näitä tuli täällä puheenvuorossa esille ja mielestäni pitäisi tavallaan miettiä sitä, miten minkälainen miten tämä asia organisoidaan, niin kuin herra Kökhoff sanoi, mutta tällä hetkellä olemme vasta aivan alkuvaiheissa Hyvri TVn kohdalla. Ymmärrän hyvin haasteet, jotka liittyvät tähän uuteen mediaan siinä muodossaan kuin nyt tällä hetkellä nähdään niin ymmärrän huolenne asiasta. No, mutta on mielestäni hiukan liian aikaista puhua mistään SMA-direktiivin uudelleenlaatimisesta pitäisi nyt hyvin ensin ymmärtää, miten tämän teknologia kehittyy, mitä seurauksia sitä tulee, ja toistan tämä vasta alkuvaihetta. Tietenkään ei voitu ennakoida, ei voida, tai voidaan ennakoida, että markkinat tuottavaa räjähtämään, mutta direktiivi joka tulee voimaan hiukan jälkeen, eikä vieläkään pystytä todellakin sitä uudelleen arvioimaan, mutta tätä kautta kuitenkin voimme toimia lainsäädäntö, lainsäädäntöinä varovaisesti, mutta myös vastuullisesti. Mitä tässä pitää ottaa huomioon? Tasapaino julkisten ja yksityisten ryhmittymien välillä, erityisesti mitä tulee investoihin. Niin näin ei todellakaan ole monissakaan Euroopan maissa, paitsi ehkä Saksassa, jossa julkinen puoli on varsin vahva. Näin ei muissa maissa enää ole, eikä se ole mitenkään normaalia, koska se vaikuttaa talouteen. Sitten toinen periaate, periaate jota pitää noudattaa, on vapaus. Tätä korostitte itsekin. Sitä, siitä ei, ei juurikaan voida kiistää, ja se on hyvä asia. Mutta kuulen kuitenkin vähemmän puhetta täälläkin näistä vapauden oh, vapautetuista kysymyksistä, niin kuin vastuusta. Niin tästä puhuttiin alaikäisten suojelusta. Kuka haluaisi, että lapset alistetaan kaikille, mitä internetistä välittyy. Tähän asiaan kyllä pitää ottaa kantaa, se on ihan selvä. Samoin usko, dogmat, se pitää, kun pidetään kiinni vapaudesta, niin ei se saa johtaa kuitenkaan vastuuttomuuteen tai siihen, että osallistutaan kaikenlaisiin hulluuksiin. Nämä pitää todeta selvästi. Samoin täytyy toimia niin, että on kanta siihen, halutaanko, että mainontaa voi olla ohjelmissa tai toisinpäin, koska oikeastaan tämä kysymys on olemassa esillä monissakin Euroopan maissa, jos niissä maissa, jotka ei noudata tätä kahdeksan minuutin liukuvaa aikaa, niin kuin EU on suosittanut kuitenkin. Tämä tästä ensimmäistä kohdasta. Sitten haluaisin kommentoida nettitoimijoita, joita ei ole samat säännöt kuin klassisen audiovisuaalisen toimijoita. Tämä tietysti kyseenalaistaa tiettyjä sääntöjä koskien mainontaa, niin kuin äsken puhuttiin TV-yhteydessä, mutta en usko kuitenkaan, että pitäisi poistaa kaikki nämä säännöt, koska olisi varomatonta heittää nämä toimijat tavallaan pihalla ilman puitteita. Vastaan tarvitaan täytyy hoitaa vastuusta vapauspuolta. Sitten uudet mainonta tavat, jotka uuteen teknologiaan, jotta voitaisiin lisätä tehokkuutta, erityisesti minkä, miten kuluttajia tavallaan profiloidaan ja minkälaisia tässä on yhä vaikeampi suojella tavallaan kuluttajia. En usko, että mikään kuluttajan vapauskysymys ei saa jäädä syrjään. Pitää valvoa, seurata tätä asiaa, olisi järkevää muuten toimia. Muutoin kaikki puhe vapaasta pääsystä saanesta on ihan hieno asia, mutta ei ole mitenkään hyväksyttävää, että tavallaan laillisuuskysymystä ei myös ottaisi huomioon. Mielestäni pitäisi pohtia myös äh, mm, äh, palveluntarjoajan vastuuta koska nämä eivät ole sellaisia tavallisia kauppatavaroita. Tämä on välttämättä tämä on kaupastoimintaa, mutta ei sen enempää, joten ehdottaisin, hyvät kollegat, että tehtäisiin sellaisia tarkistuksia, joissa otetaan huomioon näitä eri seikkoja ja sitten voimme keskustella tästä voimme keskustella tässä ensimmäisen esittelyn yhteydessä ja tämä on ollut varsin arvokas tilaisuus. Kiitoksia. Merci beaucoup. Kiitoksia. D'accord. Vous avez la Thank you very much. Uh, kiitoksia, kiitoksia erittäin paljon. Niin, olemme erittäin tyytyväisiä. Niin minä voin henkilökohtaisesti, olen pystynyt sanomaan tämän teille. Olemme tyytyväisiä siihen, että tämä aihe herättää kiitos, kiinnostusta täällä parlamentissa ja se todellakin ansaitsee kaiken sen kiinnostuksen, jota osoitatte. Te sanoitte, että teillä on hyvin vähän merkkejä, vähän pelivaraa tässä, mutta meidän mielestämme te kuitenkin tässä pienessä tilassa olette pystyneet onnistuneet sanomaan paljonkin asioita. Monet teistä ovat jo tulleet siihen johtopäätökseen, että meidän pitäisi muuttaa tätä AV-mediapalveluja koskevaa direktiiviä. Komissio ei kuitenkaan ole vielä ihan siellä. Tällä hetkellä, aivan kuten tiedätte, me arvioimme tilannetta ja vihreä kirja itse asiassa on tapa ja väline, jota käytämme tätä varten. Ja Cameron sanoi aivan oikein, että tämä ei ole mikä tahansa direktiivi. Kyseessä on direktiivi, joka suojelee arvoja ja jonka lainsäätäjä on halunnut säätää tästä erityisestä alasta, joten meidän pitää olla varovaisia olemme hyvin varhaisessa vaiheessa ja me tiedämme, että suurin osa meistä omistaa jo tällaisen hybridi-TV-laitteen, mutta hyvin harvoilla valitettavasti, tai hyvin varvat vielä käyttävät sitä, eli prosenttiluvut ovat hyvin alhaiset vielä jo kaikkialla Euroopassa. Strategia, jota komissio aikoo seurata, emme vain istuskele ja odottele, mitä tapahtuu, ja jolloin meitä saattaisi tulla yllättävä tilanne eteen, vai haluamme olla avoimia, kuulla, mitä tapahtuu, selvittää, mitä tapahtuu, ja sen jälkeen sitten teemme päätöksen. Meidän mielestämme tämä keskustelu on erittäin hyödyllinen tätä varten. Se on hyvin hyödyllinen ja mietintö on hyvin lupaava, aivan kuten sanottiin jo aikaisemminkin tässä. No mitä sitten tulee tähän muuhun? Aivan kuten tiedätte, juuri tällä hetkellä komissiossa me keskustelemme tästä paperista muiden pääosastojen kollegan kanssa, joten minun on vielä liian varhaista sanoa, että mitä sitten lopulta eh, me julkaisemme, mutta voin kuitenkin sanoa, että Soveltamisala kattaa, aivan kuten jotkut tässä aikaisemmin mainitsivatkin, se kattaa myöskin mobiililaitteet, eli ei ainoastaan hybridi-TV-laitteita, ja sitten kaikki asiat, joista tässä keskusteltiin, tai ainakin suurin osa niistä, tarkoituksena on, että kattaisimme ne ja sitten kysyisimme kysymyksiä ja katsoisimme, pyrisimme, pyrisimme tasapainottavan joustavuuden ja myöskin kuluttajien suojelun ja myöskin ne arvot, joita tällä direktiivillä pyritään suojaamaan. Eli siinä kaikki. Kiitoksia, kiitoksia tästä keskustelusta. Vielen Dank. Kiitokset ja Petra, mutta lyhyesti, ole hyvä. Niin ihan lyhyesti. Amerikka tästä jo lähti niin, liian aikaisin. En suinkaan ole sitä mieltä, että olisi liian aikaista, jos nyt lähdemme tarkastelemaan ja miettimään sitä, mihin suuntaan meidän on mentävä, jos halutaan saada aikaan eh, järkevä mediasääntely myös eh, yhteiskunnalliset seikat huomioiden. On varsin valiteltavaa näin ollen, että tätä komission vihreän kirjan valmistumista koko ajan vain lykätään. Sen piti valmistua syksyllä. Nyt ei ilmeisesti saada sitä valmiiksi vielä huhtikuussakaan. Tässä aikaa menee hukkaan. Konsultaation menettely on tulossa, kaikkia kuullaan, mutta aikaa kuluu, aikaa kuluu, kun ajatellaan tulevaa lainsäädäntöä. Ja meidän olisi syytä reagoida nopeasti, että emme sitten myöhemmässä vaiheessa enää ole, ole tilanteessa, ettei asioihin voi enää puuttua tai puuttuminen hankaloituu. Eli olisi hyvä nyt vähän tsempata, jotta päästäisiin eteenpäin ja jotta kannettaisiin myös näissä mediapoliittisissa kysymyksissä tarvittava vastuu. Niin, sääntely tai itsesääntely. En tiedä, onko syytä tähän säänneltyyn itsesääntelyyn pelkästään tukeutua. Vaikka tietty tiettyjä etuisuuksia olisikin tietyissä tapauksissa, niin tulee silti olla valmis ensinnä täyttämään nämä vaatimukset silloinkin, jos tietää, että joku mahdollisesti valvoo, onko eh, lupauksista kiinni pidetty. Vähän saman tapaan kuin julkisoikeudessa palvelusta puhuttaessa. Eli että sertifikaatin kertalleen saa ja äh, kaikki on sillä saletti, en usko, että se riittää. Eli itsesääntely pelkästään ei voi riittää, varsinkin kun nuorten äh, suojelusta ja vastaavista kysymyksistä puhutaan. Eli mediasääntelyä tulee olla, säännöistä on kiinni pidettävä ja selvää on, että silloin tarvitaan myöskin valvontaa. Nuorten suojelu internetissä on erittäin vaikea aihe. En minäkään internettiä halua lähteä eh, säätelemään, mutta mm, on mietittävä, minkälainen ratkaisu tähän löydetään. Miten siis taataan se, että tiettyjä etuisuuksia ei käytetä väärin? Muutoin on hyvä äh, jos saadaan paljon tarkistuksia. Jään odottelemaan mielenkiintoista aiheesta käytävää keskustelua. Tarkistusten takaraja. Ja samalla voimme vielä täydentää tätä mietintöä. Seitsemäs kolmatta torstai. Se on takarajatarkistuksille. Tänä vuonna siis. Me ainakin toimimme tässä vähän nopeammin kuin komissio. Mutta tämä mainoksista käyty keskustelu minua kyllä vähän yllätti, kun ajatellaan, miten kauan aikaa kului, jotta saatiin mainonta niihin raameihin kuin missä se nyt on. Ja nyt sitten yritetään eh, nopeasti päästä taas uusille urille, niin aika eh, kummallista, mutta ilmeisesti normaalia. No niin, eipä muuta. Kokouksemme päättyy tähän. Huomenna tapaamme jälleen yhdeksältä aamulla äänestysten merkeissä. Ja jos et itse pääse paikalle, niin lähetät hän jonkun muun tilallesi. Nyt alkaa sitten koordinaattoreiden kokous. No niin, ja muuta pyydän nopeasti poistumaan tästä kylmästä jääkaapista, ehkä lämpimämpiin tiloihin.